Uh, Hyvät kollegat, aloitamme minuutin kuluttua. Eli haluaisin alussa heti sanoa pari sanaa Japanin maanjäristyksistä. Joten olkaapa ystävällisiä ja istuutukaa. Mitä tulee Japanin maanjäristyksiin ja tsunamiin, näiden traagisten tapauksien yhdessä koko Euroopan parlamentin nimissä haluaisin esittää surunvalitteluni uhrien perheille ja koko Japanin kansalle. Me elämme tai koemme tämän suuren humanitaarisen kriisin yhdessä teidän kanssanne. Toisen maailmansodan jälkeen tämä on kaikkein suurin maata koetellut strategia, joka on vaatinut tuhansia ihmishenkiä ja saanut aikaan suurta aineellista vahinkoa. Me kunnioitamme Japanin pelastustyöntekijöiden työtä ja ympäristön suojelijoiden työtä ja tavallisia kansalaisia, jotka työskentelevät arvokkaasti ja hillitysti ja yrittävät palauttaa normaalitilan maahan. Näinä vaikeina päivinä voimme vakuuttaa teille, että Euroopan unionin kansalaiset seisovat rinnallanne. Haluaisin pyytää teitä, hyvät naiset ja herrat, nousemaan minuutin ajaksi hiljaisuuteen tämän arvaamattoman strategian uhrien kunnioittamiseksi. Dziękuję Państwu. Thank you very much. Kiitos. Äh, puheenjohtajakonferenssi, joka on avoinna kaikille jäsenille, on avattu. Tämä on siis avoin kaikille jäsenille ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Van Rompuyn neuvoston puheenjohtajan ja herra Barroson komission puheenjohtajan sekä herra Sertsovitsin, joka on komission varapuheenjohtaja. Haluaisin seuraavaksi antaa puheenvuoron puheenjohtaja Van Rompuylle, joka kertoo neuvoston kokouksen tuloksista, siis Libyä käsitellä neuvoston kokouksen tuloksista itäisessä naapurustossamme perjantaina 30, 11. maaliskuuta 2011. Siis virallinen neuvoston esityslistan kohta Ja siksi siis esitin tämän, eh, luin tämän kohdan tällä tavoin ja puheenvuoro on teillä. Mr. President, eh, Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin ensin eh, lisätä tähän Japanin ihmisten tilanteeseen. Siellä on tuhansia ihmisiä kuollut niin voimakkaassa Eh, maailman, maanjäristyksessä, että se on muuttanut koko maapallon eh, asemaa ja hyvin vakava ydinvoimatilannekin on paikalla. Tässä on trage, hmm, tragedia kyseessä, joka muuttui katastrofiksi. Me olemme japanilaisten rinnalla tänään vaikeina päivinä ja vaikeina viikkoina, joita meillä on edessämme. Me autamme Japania kaikilla mahdollisilla keinoilla. Puheenjohtaja Barroso, me olemme lähettäneet Japanin pääministerille tämän, eh, tämän viestin ja virallisesti Japani pyysi meiltä apua eilen. Noin 20 jäsenmaata on tarjonnut henkilöstöä ja materiaalia eh, käyttöön siviilien suojeluun. Eh, tähän pelastustehtäviin kuuluu myös sairaaloita, kenttäsairaaloita, pelastustöitä ja etsintätöitä. Me olemme myös valmiita auttamaan ydinvoimalla tilanteessa, mikäli se huononee ennestään. Jos tämä ei riitä, me teemme kaiken mahdollisen, jotta voimme auttaa hädässä olevia ihmisiä. Meillä tulee olemaan neuvostossa keskustelu tässä 24. ja 25. päivän huippukokouksessa. Me keskustelemme Japanista ja siitä, mitkä seuraukset tapahtumilla on koko maailmalle. Yksi asia on ydinturvallisuus. Eilen komission aloitteesta järjestettiin teollisuuden alan kanssa kokous ja hyvin paljon – näitä stressitestejä tullaan tekemään, jotta voidaan varautua tuleviin onnettomuuksiin. Energiaministerit tapaavat ensi maanantaina ja keskustelevat siitä, minkälaisia vaikutuksia energiamarkkinoille ja energiasektorille tästä tulee ja me autamme myös siinä. No sitten pääaiheeseen tässä eritois, erityiskokouksesta, joka pidettiin perjantaina. Ensimmäinen oli ylimääräinen kokous Euroopan, neuvostossa, ministerineuvostossa, ja tämä eh, keskittyi eteläisten alueiden tilanteeseen. Eh, tässä eteläisissä naapureissamme on demokratian aalto käynyt eh, läpi, mutta samalla me olemme hyvin huolestuneita Libyan tilanteesta. Minä vain voin toivottaa Eurooppaa neuvosto antaa oman vastauksensa. Tässä on nyt tilaisuus meille. Me näemme vallankumouksia, kärsimistä, siis hyvää ja huonoa. Me näemme hyvin toiveikkaita tapahtumia ja näemme myöskin takaiskuja. Väkivalta eh, Libyassa on asia, johon palaan kohtaan. Bahrainin tapahtumat ovat myös erittäin huolestuttavia. Kuitenkin me näemme Tunisiassa ja Egyptiessä myönteistä kehitystä, koska siellä on tapahtumassa muutoksia. Me olemme auttaneet 24.7. Eh, pidettävien vaalien järjestämisessä eh, Egyptissä ja me haluamme vahvistaa siirtymää demokratiaan. Marokossa on alkanut myöskin muutosten aika, mikä on hyvä. Sitten on muitakin alueilla olevia maita, joissa muutokset ovat juuri alkamassa. Me tiesimme alusta asti, että tämä prosessi vie kauan ja niin me emmekä tiedä, mikä lopputulos on. Ehkä jopa ristiriitainen lopputulos tulee. Ja riippuu maa, maasta. Joka maassa on, on eri tilanne. Sen takia on tärkeää, että me jatkuvasti ja realistisesti arvioimme tilannetta paikan päällä ja me pidämme mielessä pitkän tähtäimen tavoitteet. Eteläisissä naapureissamme ne ovat maita, jotka ovat hyvin tärkeitä strategisesti Euroopalle, aivan kuten Eurooppa-neuvosto jälleen kerran totesi. Siksi me tuemme kaikkia niitä toimia, jotka vievät kohti demokraattista muutosta ja niitä hallintomalleja, jotka ovat ihmisille hyviä. Me tarvitsemme demokraattisen uuden kumppanuuden, jonka myötä voimme jakaa vaurautta. Seuraavien kokousten esityslistalla tämä tulee olemaan myös tulevien viikkojen Eurooppa-neuvostossa. No sitten Libya, joka on viime kokouksemme tärkein aihe. Me olemme Libyan viranomaiselle sanoneet, että että viranomaiset ovat vastuussa kansalaisistaan ja nykyinen johto, sen täytyy poistua. Eurooppa-neuvosto tervehti Bengasiin perustettua tilapäistä hallintoneuvostoa. Tämä neuvosto on sellainen, jonka, joka on yhteistyökumppanimme ja, ja me olemme nyt kannustamassa sitä hyvään suuntaan. Se, että saamme nykyisen hallinnon pois paikaltaan, me olemme 28.2. hyväksyneet sanktiopaketin Libyan päätöslauselman myötä. Mutta me menemme pitemmälle kuin YK päätöslauselma on vientikieltoja, ja myöskin varat jäädytetään, ne varat, jotka ovat uualla. No sitten ennen Euroopan neuvoston kokousta toinen sanktiopaketti, jäädytetään varat ja myöskin keskuspankki ja investointiviranomaiset ovat tässä mukana. Me puhumme myös humanitaarisesta kriisistä perjantaina. Se on kehittynyt Libyassa ja yli neljäs osa miljoona ihmistä on jo lähtenyt pelosta Libyasta. Eurooppa-neuvosto totesi, että ihmisten turvallisuus pitää taata kaikin mahdollisin keinoin. Täytyy suojella kansaa ja siinä tarkoituksessa jäsenvaltiot ovat varmiita tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja, mikäli kolme edellytystä täyttyy. Oikeusvaltio, alueellinen tuki ja demokratia. Afrikan unioni, Arabiliitto, EU, USA, Kiina ja Venäjä eivät päässeet vielä sopuun parhaasta tavasta, jolla Gaddafi saataisiin pois vallasta. Me kuitenkin keskustelemme, jotta saamme, eh, saamme tälle asialle hyvän päätöksen. Humanitaariseen kriisiin liittyy toinen asia. Jäsenvaltiot ovat eh, kohdanneet siirtolaisaallon. Tämäkin tarvitsee hyvin konkreettisia solidaarisia toimia. Siitä syystä kaikki jäsenvaltiot ovat velvollisia antamaan teknistä ja inhimillistä tukea Frontexin kautta, joka onkin tässä jo mukana Hermes-operaation myötä. Me olemme pyytäneet komissiolta lisäresursseja käyttöön. On kysymys Schengen-alueen puolustuksesta, mutta ennen kaikkea on kysymys koko Euroopasta. Sitten vielä lopuksi yleinen näkemys. Tunisian kansannousu Egyptissä, e, niin tässä ei ole mitään tekemistä fundamentalismin kanssa. Tämä on syntynyt e, nuorista ihmisistä ympäri maailmaa, joilla on sama toive e, saada mm, oikeudenmukaisuutta, työtä ja puheen, puheoikeudet. Tässä ei ole mitään ekstremismipiirteitä. Tässä tapellaan vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja tämä on hyvin tärkeää myöskin meidän julkiselle mielipiteellemme meidän maissamme. Te kaikki tiedätte, että Eurooppa-neuvoston jälkeen pidettiin päämiesten kokous euroalueella. Me sovimme euro, teimme eurosopimuksen ja meillä oli myös muita periaatteellisia asioita, joista tähän talo, joita, jotka liittyvät talouspakettiin. Ja ensi viikon Eurooppa-neuvosto Eurooppa tulee nämä vahvistamaan. Haluaisin aloittaa eurosopimuksesta. Tämä on valuuttaunionin vankka pilari, joka keskittyy niihin asioihin, jotka kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan. On kysymys lisätoimesta niiden toimien lisäksi, joista olemme jo sopineet unionin tasolla tässä six-packissa, joka on jo toteutettu. E, me keskitymme kilpailukykyyn, kyvyn vahvistamiseen ja kaikki 17 euromaan päämiestä ovat e, sitä mieltä, että konvergenssia tarvitaan lisää. Meillä on globaali talous ja tämä kilpailukyky oli yksi kaikkein tärkein asia vahvistamisessa silloin, kun julkinen velka räjähti silmille. Ulkoinen kilpailukyky on myöskin hyvin tärkeä, koska silloin Eurooppa voi kasvaa nopeammin ja kestävämmin keskipitkällä aikavälillä. Tällä tavalla me säilytämme sosiaaliset mallimme ja turvaamme työllisyyden. Kun meillä on realistisia ehdotuksia, eurosopimus on siinä yhteydessä erittäin hyvä hanke kilpailukykyinen talous, terve rahoitusjärjestelmä, hyvä työllisyys. Ja tässä sopimuksessa on indikaattoreita ja mahdollisia poliittisia toimia. Tässä myöskin sitoudutaan tiettyihin keskusteluihin sillä tavalla, että parhaita käytänteitä voidaan edistää ja haitallisia vähentää ja myöskin veropetoksia minimoida. No tämä kuulostaa aika tutulta, mutta mikä kuitenkin on uutta, on tämä poliittinen sitoutuminen. Valtioiden päämiehet kertovat tässä sopimuksessa niistä toimista, jotka he aikovat kansallisesti täytäntöön panna. Tässä on markkinapaineita ja institutionaalista painetta on, jotta me pääsemme eteenpäin. Eurosopimuksesta tulee sitovampi eh, instrumentti. Tässä kun lopussa me tulemme kuulemaan jo, mitä seuraavien 12 kuukauden aikana tulee tapahtumaan. Kun tätä sopimusta valmisteltiin, me halusimme nimenomaan, että se tukisi taloushallintoa, jota EU:ssa nyt noudatetaan. Se on yhdenmukainen sen kanssa ja rakentuu niille välineille, joissa, joita EU-strategiassa on ja eurooppalaisessa ohjausjaksossa suuntaviivoudessa ja myöskin markkinavalvontajärjestelmässä. Uudet sitoumukset ovat vakausohjelmia, jotka ovat kansallisia ja sitten niihin tulee tällainen valvontakehys. Komissio tulee valvomaan sitä, kuinka nämä ohjelmat pannaan täytäntöön. Euroopan parlamentilla on oma, omaan toimivaltaansa kuuluva rooli tässä kokonaisuudessa. Yleiset tavoitteet on määritelty. Jäsenvaltiot takaavat näiden toteuttamisen omassa politiikassaan, jossa otetaan kunkin maan omat haasteet huomioon. Euroalueen ulkopuoliset maat ovat tervetulleita vapaaehtoisesti tähän yhteyteen ja ensi viikolla nämä maat kertovat, tulevatko ne mukaan. Toivon, että ne tulevat ja eurosopimus tulee heidän myötään sitten sellaiseksi, että se on euro plus sopimus. Tämän lisäksi meillä on laajempia taloussopimuksia ja kaikki osapuolet sopivat väliaikaisesta välineestä sekä pysyvästä vakausvälineestä. Ensinnäkin näistä volyymeista. 440 miljoonaa on varattu ja 500 miljoonaa tälle mekanismille. Sitten meidän täytyy olla varmoja siitä, että me voimme puuttua markkinoihin silloin, kun on tarpeen. Sitten on hintojen muodostusjärjestelmä ja tämänkin kestävyys täytyy varmistaa IMFn kanssa yhteen sopivaksi. Me, me päätimme jatkaa Kreikan lainoja ja me olemme sadalla prosentilla alentaneet peruskoron tasoa. Toivon, että voimme tehdä sama myös Irlannille. Valtioiden päämiehet myöskin olivat tyytyväisiä kunnianhimoisiin mm, toimiin, joista Portugali aamulla ilmoitti. Ne ovat tärkeitä, tärkeitä toimia ja se, ne vahvistavat euron uskottavuutta. Neuvosto pääsi sopimukseen kuudesta taloushallinnon ehdotuksesta – ja se on sellainen, mikä liittyy myös parlamentin toimiin. Sovittiin, että tässä kasvu- ja vakauspaketin yhteydessä niin siinä on sääntö, jonka mukaan komission suosituksia noudatetaan. Ja jos näin ei tehdä, pitää kirjallisesti ilmoittaa, miksi ei. Joko noudattaa tai selittää. Ja tämä oli juuri se suunta, mitä Euroopan parlamentti halusi. Sitten Euroopan parlamentille tärkeä asia on myöskin transaktiovero. Se on tärkeä asia ei pelkästään EU-ssa eh, ja kansainvälisesti, vaan myös euroalueen sisällä. Hyvät jäsenet, minä uskon, että todellista edistystä on jo tapahtunut julkisen velan vastaisessa taistelussa. Ja seuraavina viikkoina tämä tulee Eurooppa. Eh, neuvosto puhuu asiasta ja huomenna tapaan kuusi esittelijää parlamentista. Uskon, että Euroopan parlamentin osallistuminen tähän on hyvin tärkeää. Kiitos. Kiitos herra puheenjohtaja. Seuraavaksi sitten puheenvuoro puheenjohtaja Barosolle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Me kaikki tunnemme nämä Japanin traagiset tapahtumat ja on siis meidän pitää yrittää auttaa kansaa. Olemme tänään saaneet pyynnön Japanin viranomaisilta ja käsittelemme sitä hyvin pikaisesti. Olemme valmiita myös antamaan erityisapua, mitä tulee ydinvoimana tilanteeseen, jos tätä pyydetään. Japanin kanssa tietää, että se voi luottaa Euroopan solidaarisuuteen tämällä surullisella hetkellä. Samalla ryhdymme ehkäiseviin toimiin, mitä tulee meidän kansalaistemme turvallisuuteen Euroopassa. Olemme varmiita Euroopan unionissa vastaamaan tällaisiin uhkiin. Arvoisat jäsenet, kuten viime viikolla parlamentissa keskusteltiin, niin meillä oli viime perjantaina ylimääräinen neuvoston kokous ja sen jälkeen sitten euroalueen valtionpäämiesten kokous. Neuvosto keskittyi ennen kaikkea Libyan tilanteeseen ja äh, puheenjohtaja Rompuy hän esitti hyvin tärkeitä asioita Libyasta, joten en halua toistaa sitä, mitä hän sanoi, vaan haluan pikemminkin keskittyä siihen, mitä komissio aikoo tehdä etelä, väli, eteläisen välimeren strategian eteen. Esitin komission panoksen tiedonannon muodossa. Eh, siinä kerroin, miten me e- Etelän välimeren alueita yritämme auttaa tässä prosessissa. Tässä on kysymys demokratiakumppanuudesta ja jaetusta vauraudesta. Tässä on kysymys lähetystavasta, joka, jossa on kysymys myönteisestä ehdollistamisesta ja poliittisissa muutoksissa elävien maiden on voitava luottaa suurempaan apuun Euroopalta. Me tiedämme kuitenkin, että on vielä paljon tehtävää, jotta voisimme saada aikaan sellaisen kumppanuuden, jota ehdotamme. Mitä siirtolaisuusasiaan tulee, sehän huolestuttaa suuresti jäsenvaltioitamme. Komissio on esittänyt tiedonannon, josta on tarkoitus keskustella kesäkuun neuvoston kokouksessa. Viime viikolla muistutin parlamenttia, että komissio on pyytänyt jo kauan, että jäsenvaltiot osallistuisivat talouspolitiikan koordinointiin ja vahvempaan taloushallintoon ennen kaikkea euroalueella. Tämä on nyt hyväksytty, sitä ei kuitenkaan hyväksytty vielä joku aika sitten. Haluan myös korostaa sitä, että tämä eurosopimus, jossa siis ajatukset joita tähän, sopimu- joita tähän sopimukseen on esitetty, ne ovat eh, huolestuttaneet ihmisiä ja viime viikolla puhuin niistä avainperiaatteista, jotka on otettava huomioon. Viikkoa myöhemmin olen iloinen voidessani kertoa teille, että kaikki nämä periaatteet on otettu esiin tässä paperissa, jonka puheenjohtaja Van Rompuy ja minä esitimme perjantaina, ja, eh, siis valtion päämiehille. Eurosopimus tulee sopimaan talouden ohjausjärjestelmän nykyiseen arkkitehtuuriin ja sitä tullaan täysin konnittain sopimusta panemaan täytäntöön. Tämä oli kuitenkin, ei ollut kuitenkaan itsestään selvää silloin, kun tämä työ alkoi. Ja jotkut olivat sitä mieltä, että joidenkin asioiden pitäisi olla pelkästään hallitusten välisiä, mutta parlamentin avun ansiosta. Siis oli erittäin tärkeää, jos ajatellaan parlamentin selkeää kantaa. Tässähän se otti osaa tähän, tai edesautti yhteistä lähestymistapaa. Mitä tulee kansallisiin toimivaltuuksiin, siis tässä on tarkoitus yrittää taata kilpailukyky euroalueella, mutta teemme selväksi myös sen, että talouskasvun ja työllisyyden kannalta kilpailukyky on tärkeä. Ja tässä on kysymys kaiken sulkevasta eh, toiminnasta, kuten tässä Eurooppa 2020 strategiassa on sanottu. Euroopan pää eh, strategian tää eh, tavoitteet ovat kestävä kehitys, ja tämä sopimus on yksi sellainen, tämä strategia on yksi tapa, jolla voidaan tällainen kasvu taata. Ja tätä sopimusta voidaan käyttää hyödyllisesti ennen kaikkea tässä tarkoituksessa. Kuten kaikki voivat lukea tästä paperista ja lainaan sitä, niin tämä tulee vastaamaan ja vahvistamaan nykyistä talouden ohjausjärjestelmää EU-ssa. Samalla se tuo lisäarvoa ja se on se perustuu nykyisille välineille e- Eurooppa 2020 sopimukseen, vakaus- ja kasvusopimukseen ja niin edelleen. Ja teksti jatkuu ja lainaan. Nämä uudet sitoumukset tulevat olemaan mukana kansallisissa uudistuksissa ja vakausohjelmissa ja niitä ja niillä komissiolla tulee olemaan hyvin vahva rooli, valvontarooli ja sen valvonnassa, että sekä euroryhmän että neuvoston periaatteet toteutetaan. Työmarkkinaosapuolet tulevat olemaan Euroopan tasolla täysin mukana kolmikanta neuvot, huippukokouksessa ja kuten näette, niin kumppanit on erityisesti mainittu ja tämä on tietysti erittäin tärkeää, jotta saisimme aikaan tasapainoisen lähestymistavan. Komissio tietysti tulee olemaan keskeisessä roolissa valvoessaan täytäntöönpanoa ja sopimus on myös avoinna euroalueen ulkopuoliseen maille, mikäli nämä haluavat osallistua siihen ja toivon, että useimmat tulevat osallistumaan sopimukseen ennen jo seuraavaa huippukokousta. Eurosopimus ei tule olemaan mikään rinnakkaisharjoitus, joka täyttäisi pelkästään jo hyvin monimutkaista toimintaa Tämä ei ole liian mikään suljettu kerho, vaan se tulee olemaan hyvin keskeisenä osana Euroopan unionissa ja se tulee mikäli sitten pannaan täytäntöön asianmukaisesti, lisä, tuomaan lisäarvoa, mitä tulee sekä politiikkaan että pyrkimystasoon, koska tarvitsemme vahvempaa hallintoa euroalueella. Euroalueen valtionpäämiehet ovat myös päättäneet tällaista puolinaisesta automaattisuudesta, mitä tulee komission suositukseen, mitä tulee vakaus- ja kasvusopimukseen. Päättäessään eri askeleista, mitä kasvu- ja vakautussopimukseen tulee, neuvosto odotetaan seuraavan komission suosituksia ja ilmaisemaan kantansa kirjallisesti. Ja vielä kerran tässä on sellainen asia, jota monet teistä ovat, josta monet teistä ovat puhuneet parlamentissa. Samalla on sovittu myös ja lainaan. Transaktiovero, sitä pitäisi tutkia euroalueella entistä enemmän ja myös siis euroalueella että kansainvälisesti. Ja tämä on myös tärkeää, jos ajatellaan sitä viestiä, jonka se välittää yhteiskunnillemme, että välttämätön sopeuttaminen nykyiseen tilanteeseen on sellainen asia, jota on, joka on jaettava oikeudenmukaisesti kaikkien sidosryhmien kesken olemme voineet saada aikaan tällaisen tuloksen komission ja neuvoston pyrkimysten ansiosta. Ja viime viikon keskustelun perusteella Strasbourgissa haluaisin kiittää teitä vielä kerran, koska parlamentin kanta oli mielestäni todella erittäin tärkeä, mitä tulee lopulliseen konseksukseen, joka on euroalueen huippukokouksessa saatu aikaan. Viime viikolla myös korostin sitä, että yksi osa meidän kokonaisvaltaisesta vastauksesta euroalueen vakauden turvaamiseksi edellyttää sitä, että meidän pitää saada aikaan kehitystä, kuten sanoimme vuotuisessa kasvuraportissamme. Siis puhuimme nykyisen vakautusrahaston vakavuudesta ja pysyvästä mekanismista vuodesta 2014 lähtien. Viikkoa Viikon päästä, äh, siis viime viikosta, viikon kuluttua voin myöllä sanoa, että olen tyytyväinen siihen, että Euroopan johtajat ovat päättäneet, että täydet täysi, äh, siis 440 miljardia on käytettävissä ja sopimus on myös voitu saada aikaan eurooppalaista vakausmekanismista, joka on yhtä kuin 500 miljardia euroa. Ja mielestäni tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin ja jotkut haluavat mennä pidemmällekin, mutta mielestäni tämä konsensus, joka on saatu aikaan, merkitsee kuitenkin edistystä nykytilanteeseen verrattuna. Toivottavasti on myös tyytyväisenä, että tässä oli tarpeeksi joustavuutta, kun mitä tulee Kreikkaan ja sen lainojen pidentämiseen. Tuen tätä ja haluan selittää, että tämä lisäjoustavuus joustavuus Siis e- Kreikkahan työskentelee, tämä on myös meidän toimintamme luottavuutta, luotettavuutta koskeva tekijä, koska – se sillä tavalla takaa vakauden lainojen takaisinmaksussa. Samanlainen joustavuus, mitä tulee esimerkiksi korkojen tarkistamiseen, tulee varmasti olemaan mahdollinen Irlanninkin kohdalla. Haluaisin lopuksi esittää kaksi lyhyttä kommenttia. Ensimmäinen, joka koskee tulevaan Euro- Euroopan neuvostoon 24.5. 25. maaliskuuta se, mitä Eurooppa silloin saa aikaan, tulee olemaan todellinen muuttava tekijä. Siis tässä on kysymys siitä, että haluamme vahvistaa kilpailukykyä, kasvua, rahoitusvakautta, työllisyyttä, siis sellaista kasvua, jota me haluamme kestävästi ja kattavasti. Meillä on sellainen järjestelmä, joka voidaan muuntaa myös kansainvälisesti niin, että voimme saada aikaan koordinaatiota ja yhdentymistä. On kriittisesti tärkeää varmistaa näiden kaikkien toimien johdonmukaisuus. Mitä tulee kuuteen ehdotukseen, joita tehtiin talouden ohjausjärjestelmän kehittämiseksi, nämä tulevat olemaan kulmakivi, kun puhutaan meidän kokonaisvaltaisesta lähestymistavastamme, mitä koko tämän e, talouden ohjausjärjestelmän vahvistamiseen tulee. Ja viime viikolla oli, saatiin aikaan myös konsensus, jolla voitiin vahvistaa talouden ohjausjärjestelmän sääntöjä. Mitä tähän rahastoon tulee vuoteen 2013 mennessä? Siis tämä vakausmekanismi saa sellaiset välineet, joilla voidaan tukea, taata euroalueen vakaus silloin, kun sellainen on tarpeen. Ja sitten mitä tulee kahteen muuhun kokoukseen viime perjantaina, voimme oppia niistä jotain erittäin tärkeää. Eurooppa on tosiaan kohtaamassa hyvin tärkeitä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 Sitten poliittisten ryhmien puheenjohtajat. Ensin Joseph Daul. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Japani, Libu, Libya, euro, kaikki nämä tilanteet ovat sellaisia, että meillä on suuret haasteet edessämme, jotka koskevat meidän arvojamme ja identiteettiemme solidaarisuus, identiteettimme, ihmisoikeudet, innovaatiokyvyt tässä koko kokonaisuudessa ja jatkuvassa, jatkuvassa kehityksessä, näitä ovat haasteemme. Kaikki tietenkin, kuten sanoitte, keskittyy näihin, huomio keskittyy nyt Japo, Japaniin tällä hetkellä. Siellä maanjäristys ja tsunami ja me emme oikein ymmärräkään, kuinka laajaa tuho on ollut. Tällä hetkellä kaikki huomiomme keskittyy siihen, miten ydinturvallisuus toteutuu Japanissa ja naapurimaissa tämän tsunamin aiheuttaman ydintuhon jälkeen. Me ajattelemme erityisesti kuitenkin japanilaisia ystäviämme, joita tämä onnettomuus koettelee. Meidän, he voivat apuumme ja solidaarisuuteemme luottaa. Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat välittömästi reagoineet sekä avokätisesti että tehokkaasti. Meidän täytyy varautua kaikkeen. Ydinturvallisuus on kiistämättä koko maailmassa kyseenalainen asia tämän tapahtuman jälkeen. Minä haluaisin, että käytäisiin keskustelua, onpa se tässä parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa ydinturvallisuudesta. Ja sen pitäisi olla periaatteellinen keskustelu jossa ei tunne vaikuta, vaan katsottaisiin keskittäisiin realistisiin asioihin ja että tunne ei kävisi hämmentämään. Ja me täytyy pyrkiä energiariippumattomuuteen. Me täytyy muistaa, että ei pidä aliarvioida, että ydinenergia on yksi osa tätä riippumattomuutta. Ja jos sanomme muuta, valehtelemme kansalaisille. Emme voi vaihtaa strategiaa päivästä toiseen, sekin olisi valhe kansalaisille kaikki kansalliset eh, vastuulliset poliitikot eh, nyt tällä hetkellä on sellainen hetki, että pitää vetää johtopäätökset Fukushimasta, mutta kuitenkin toivon, että huomio kiintyy eh, siihen, miten me voimme japanilaisia ystäviämme auttaa. Heillä on aivan erilainen tilanne seismisten riskien suhteen kuin meillä. Sitten Pohjois-Afrikan tilanne, sekin tarvitsee kaiken huomiomme. Aivan kuten ydinkysymyksessäkin täytyy käydä hyvin syvällistä keskustelua. Tämä, e, tämän maanosan e, historia liittyy meihin e, hyvin kiinteästi. Meidän täytyy olla hyvin vankat siteet kansojen välillä. Monet maat, kuten Tunisia ja Egypti, siellä halutaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kansan tällainen tahto vei asioita eteenpäin. Meidän täytyy auttaa heitä muutoksissa ja auttaa heitä toimimaan sillä tavalla, että toiveet muuttuvat todeksi. Euroopan viesti, se ei pidä olla pelko eikä se, että käperymme itsemme, olemme egoisteja, vaan se, että me tuemme solidaarisuutta ja autamme heitä. Libyasta me tuemme Euroopan neuvoston päätöslauselmia Gaddafi eh, täytyy saada pois, eh, pitää tutkia kaikki väkivallan teot ja meidän täytyy elinkelpoinen ratkaisu löytää tälle maalle. Mutta kehitys on ollut niin nopeaa eh, ja tällaisessakin tilanteessa Euroopan täytyy pystyä uskottavasti toimimaan ja nopeasti sekä Libyassa että koko alueella. Me olemme suurimpia avun antajia ja meidän täytyy tämä aina muistaa. Libya ja kaikki ulkopolitiikka, jota EU, Euroopan unionissa noudatetaan, meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Ainoastaan tällä tavalla viestimme kuulee, ainoastaan, kuullaan ainoastaan tällä tavalla eh, tehoa on. Kun Libyan kansaan väkivalta on koho, eh, kohdist, tällaista väkivaltaa kansaan kohdistunut, on vaikea puhua eh, avusta. Sitten meidän oma valuuttamme, me tarvitsemme e, e, sitä sekä oman talouteemme että maailmanlaajuisesti. 11. päivä pidetty eurokokous oli tärkeä. Ensimmäinen johtopäätös on se, että me olemme oppineet kriisissä, kriisistä ja nyt me olemme löytämässä työllisyyden ja kasvun reitin. 27 maata on todistanut, että ne ottavat hyvin tarkkaan huomioon konvergenssivaatimukset, mutta myös talouspolitiikan muut vaatimukset. On maita, jotka eivät vielä kuulu euroalueeseen, mutta nämäkin maat haluavat tätä kasvun ja innovaation aluetta kehittää tähän päästään heti, kun talous on tervehtynyt. Sitten edelleen meidän täytyy tukea vaikeuksissa olevia maita ja kuitenkin meidän täytyy vaatia, että ne julkistat velkaansa ja talouttaan hoitavat kurinalaisesti. Meidän täytyy olla itsenäisiä, mutta meidän ei pidä sallia sitä, että nämä maat eivät riippuvaisiksi eurooppalaisesta avussa. Sitten julkisen velan vähentäminen, Euroopan euron tukeminen ja talouden ohjausjärjestelmä – Muistutan vielä kerran, että meidän ryhmämme toivoo, että näitä toimeja tehdään paitsi eh, hallitusten välillä myös yhteisömenettelyllä. Yhteisömenettely on se menettely, joka tekee Euroopasta yhteisen ja solidaarisen, ja tällä tavalla me saamme eh, viestin lähetettyä Japanille maanjäristyksen jälkeen, ja samalla lähetämme viestin Välimeren eteläpuolelle. Me tuemme vapautta ja demokratiaa. Eh. E, Kiitos. Seuraavaksi sitten herra Svoboda, sosiaali- ja demokra- sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Kiitos puhemies. Komission puheenjohtaja, minä haluaisin oman puolueeni puolesta ilmaista myöskin oman osanottomme ja tukemme Japanille. Aivan kuten täällä on sanottu, tässä on maailmanlopun tilanne. Meidän täytyy aktiivisesti ja positiivisesti toimia aivan kuten atomienergiaviranomaisetkin. Aivan kuten Van Rompuy sanoi, että turvallisuuskysymys on kaikkein tärkein. Ja siksi minä näiden stressitestien tuloksia äh, kunnioitankin. Meidän täytyy pakottaa, että kaikki tekevät nämä stressitestit laitoksille ja jos ne maat, jotka eivät äh, sitä tee, meidän täytyy sellaisia lainsäädännöllisiä menettelyjä käyttää, että näin tehdään. Ja sitten mitä puhemies Busek sanoi äsken, meidän täytyy muistaa, että eurosopimus, että me toimimme laajasti tälläkin rima, siis energiasektorilla. Meillä, meillä täytyy olla uusiutuvia energiaa paljon enemmän käytössä kuin mitä meillä on ollut aikaisemmin. Tästä myöskin komissio on puhunut ja minä totean, että he ovat oikeassa. Sitten Libu, Libya ja Pohjois-Afrikka. Olen kiitollinen komissiolle siitä, että hyvin nopeasti tuli tiedonanto kaikesta siitä aktiivisesta avusta, jonka me annamme näille maille – ei ole kysymys siitä, mitä tässä tiedonannossa sanottiin, vaan se, että todella nämä, nämä maat, nämä toimet on tehty ja että mm, e, että mm, toimet toteutetaan. Tällä tavalla Välimeren unioni saa uudet kasvot mm, ja, ja todellakin suuri tarve on ollut kaikille tälle toimille. No sitten aivan konkreettisesti Libyasta. Minä uskon, että vallankumous, miten sitä kutsutaankin, niin en usko, että se e, häviää koska minä uskon, että kyllä nämä reformiprosessit eh, vaikuttavat eh, naapurimaissa. Me haluamme auttaa vallankumousta ja se, että Gaddafin hallinto, se pitää saada eh, eristettyä ja pois päiviltä, koska me emme voi minkäänlaista keskitien ratkaisua tähän löytää. Sitten kolmas, aivan lyhyesti kolmannesta aiheesta eurohuippukokous. Tämä on ollut hyvin suuri työ Euroopan neuvostolta. E, ei ole ollut tarkoitus mitenkään ärsyttää parlamenttia tai komissiota tai ei-euromaita tai AY-liikettä, vaan täällä on tehty hyviä tuloksia. Tämä oli itse asiassa paljon parempi kuin mitä keskustelun alkuvaiheessa vaikutti enkä haluaisi mitenkään nyt näihin institutionaalisiin kysymyksiin mennä, koska täällä varmasti joku muu niistä puhuu. Mitä on sitten tapahtunut? Onko tämä nyt ollut hyödyllistä maille, kuten Kreikalle? Vaikka korot ovat matalat, niin on velka on aivan liian suuri, jotta velasta päästäisiin Eh, Juncker ehdotti tätä aikanaan. Eh, eh, me olemme keskustelemassa nyt euroobligaatioista, kuten Juncker halusi, ja täytyisi miettiä, että miten tämä finanssivakaus saataisiin toteutumaan. No sitten eurosopimus. Komission puheenjohtaja puhui tämän sopimuksen tavoitteista. Kestävä kasvu voi ainoastaan olla ainoa keino, joten, jolla pääsemme kestävän kasvun aivan oikeassa olette palkanmuodostuksen suhteen, koska palkkojen pitää nousta sen mukaan, kun tuottavuuskin nousee. Me olemme nähneet, että tällaista ei kaikissa maissa esiinny. Mitä AY-liike, e, ne joutuvat muuttamaan asenteitaan, mutta kaikkein tärkeää, tärkeintä on se, että meillä on työmarkkinaosapuolet, jotka ovat sosiaalisesti ja oikeudenmukaisia työmarkkinaosapuolten puolten olisi pitänyt olla tässä prosessissa mukana. Ja sitten vielä lopeksi transaktiovero. Niin, eh, niin hyvin ylpeä siitä. Jos nyt katsomme tätä lausetta, niin eh, kuitenkin tämä, eh, tämä on vähän niin kuin kryptinen tämä lause, eikä täällä ole mitään va- oikeaa vastausta mutta tässä talossa on tehty viime viikkoina päätöksiä. Ei ole hyväksyttävää se, että komission jäsen herra Tsemeta sen jälkeen, kun parlamentti oli oman päätöksensä tehnyt, kävi tämän päätöksen kimppuun. Hänen täytyy vain hyväksyä päätös ja hän, eh, sitten hänen pitäisi panna se täytäntöön, mutta jos hän heti alkumetreillä eh, sanoo negatiivisen käsityksensä, niin hän haluaa vain vaikuttaa parlamenttiin. Mutta tässä oli kuitenkin parlamentin enemmistö taustalla. Eikä pidä mitenkään nauriskella tälle parlamentille komission puolelta, vaan hänen pitää lähteä täytäntöönpano eh, toimiin. Sitten euroneuvoston päätökset, erittäin hyvä hyvä, että tällainen oli, mutta tämä ei nyt riitä. Komissio ja neuvosto, jotka tekevät voimakkaasti e, työtä sen eteen, että tämä transaktiovero toteutuisi, siis se on tärkeää. On kysymys oikeudenmukaisuudesta. Monet äänestävät ääripuolueita Euroopassa, koska eivät hyväksy tätä menettelyä, mikä on meillä nyt finanssitalous ei ole tässä mukana tässä kriisin hallinnassa sillä tavalla kuin pitäisi olla. transaktiovero on ainoa tapa eh, löytää vastauksia tähän vaikeaan tilanteeseen. Kiitos. Ja nyt sitten alderyhmän puolesta herra Verhofstadt. Mitä talouden hallintopakettiin tulee, niin meidän on mahdollisuus silloin sit keskustella siitä, kun valmistaudumme 24.25.3. pidettävään huippukokoukseen, mutta on vielä ongelma, liittyy ongelma siihen, mitä olette päättäneet. <clears throat> siis neuvostonhan on tarkoitus valvoa, ei komission. Ja siksi tätä Herra Trichet arvostelee tätä pakettia. Parlamentin mielestäni täytyy seurata herra Kriseetä ja hänen lähestymistapaa. Mitä ryhmääni tulee, haluaisin ensiksi jakaa kaikkien kanssa surun valittelun Japanin kansalle ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni tervehtiäkseni 50 sankaria Fukushiman ydinvoimalassa. He ovat tällä hetkellä parhaillaan vaarantaneet oman henkensä, jotta he voisivat Japanin kansan säästää ydinkatastrofilta. On tietysti välttämätöntä, että me Euroopan unionissa mietimme uudelleen energia- ja turvallisuuspolitiikkaamme ja niin, että tämä, siis tämä koko katastrofi on todellinen herätys meille kaikille, mitä tulee vaihtoehtoisiin energialähteisiin, koska sehän on tulevaisuutta ja se on varmasti kaikille selvää. Mitä Japaniin tulee, hyvät kollegat? Jos ajatellaan koko tätä trage- tragediaa, niin se on sellainen tapahtuma, jota emme voi muuttaa. Voimme auttaa ja meidän on autettava, mutta valitettavasti emme voi mitään muuttaa. Mutta Libyassa sitä vastoin me voimme tosiaan tapahtumien kulkusuuntaa muuttaa, koska Libyassa siellä on, ollaan uhraamassa henkensä, he, monet ovat uhraamassa henkensä vapauden ja demokratian merkeissä. Ja eilenhän esimerkiksi lehdistössä näimme 22-vuotiaan opiskelijan, joka on nuori, ja sitten nuoren yrittäjän, 26-vuotiaan nuoren yrittäjän kasvot. Ja kaikki ihmiset taistelevat, nämä henkilöt taistelevat siellä Libyan demokratian puolesta. Me siis me emme pelkästään tiedä, missä nämä vallankumoukselliset kapinoitsijat ovat, vaan Gaddafi valitettavasti myös hän etsii heitä, hän etsii heidän perheitään, joita kidutetaan ja tapetaan kuin eläimiä. Ja jos hän aikoo vallata, jos hän valtaa Bengasin, niin silloin uskon, että siellä tapahtuu todellinen ihmisten teloitus. Siis meidän pitää yrittää välttää sitä, että tästä tulisi uusi Ruanda tai uusi Darfur. Autammeko heitä tällä hetkellä millään tavalla? Autammeko, olemmeko auttamassa heitä, puolustamassa heitä, tukemassa asein tai sitten lentokiltovyöhykkeellä? Tunnustammeko heidät oppositiohallituksena vai yritämmekö pitää, ja yritämmekö pitää demokratisointia ja demokratista vallankumousta hengissä. Me lähetämme sinne tämmöisiä fact-finding-valtuuskuntia Tripoliin, siis sitä olemme tekemässä. Ja tämä tosiaan tekee minut sairaaksi, se mitä tapahtuu, ja koko Euroopan unionin asenne. Siis mikä itse asiassa on todellisuus? Kansainvälinen yhteisö herra puhemies sallii Saudi-Arabian miehittää Bahrainin, jotta voitaisiin demokraattinen vallankumous pysäyttää. Ja samalla me emme anna Libyan kansalle tukea, jotta voisimme tällä tavalla pelastaa heidän demokratiataistelunsa. Ja tosiaan minua kuvottaa tämä koko Euroopan unionin asenne, josta emme ole mitään oppineet, menneisyydestä ja historiasta emme ole oppineet yhtään mitään. Mitä sanomme ensi viikolla, jolloin Gaddafi saattaa olla jälleen koko Libyan johtaja. Ehkä sanomme, että olipa vahinko tai business as usual, aiommeko ummistaa silmämme vielä kerran, kuten olemme menneisyydessä tehneet esimerkiksi Unkarissa 56, Prahassa 68, jolloin emme tuona aikana tehneet yhtikäs mitään. Joten hyvät kollegat, ja Espanjassa vuonna 1936 ja on tietysti vaikka kuinka monta muuta esimerkkiä. Ja nämä kaikki on muistettava ennen kaikkea nyt, jolloin nämä kansat taistelevat oman vapautensa puolesta. Joten hyvät kollegat, Gaddafin poika kertoi viestimille eilen, että hänen joukkonsa ovat lähestymässä Bengasia ja hän odottaa, että vallankumous on ohi 48 tunnin kuluttua. En halua uskoa häntä, mutta yksi asia on täysin selvää. Joko me annamme sen tapahtua, ja silloin saamme yhden mustan sivun yhteiseen eurooppalaiseen historiaamme, tai sitten teemme kaiken vallassamme sen estämiseksi, joko nyt tai ei koskaan. Ja siis olen vakuuttunut eurooppalainen. On surullista sanoa, että minä odot, en usko Euroopan unioniin, vaan odotan iso britannian Ranskan ja Yhdysvaltojen tekevän sitä, mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä. Kiitos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 on tapahtumia, jotka ovat yllättävällä tavalla tulleet esiin ja toiset tapahtumat olivat vähemmän yllättäviä. Eräissä Euroopan unionin äh, maissa on jouduttu pyörtämään periaatteita. Eräs valtio on joutunut myymään keskeiset arvonsa rahan takia. Kyse on Irlannista. Irlanti, Irlannin, Irlanti on joutunut hyväksymään nämä korot, joita siltä peritään. Ja poliittiset ryhmät tuntuvat ajattelevan, että kriisiä voidaan käyttää poliittisesti hyväksi vaaleja ajatellen ja näin pyritään hyödyntämään näitä kriisejä, jotta saataisiin eurooppalaista politiikkaa yhdennettyä. Muistakaa, että unionin sopimuksessa tuodaan selkeästi esiin, että veropolitiikka kuuluu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja yhtäkkiä nyt haluttaisiinkin soveltaa minimi, arvonlisäverokantaa ja yritysveroa ei tällaista voida hyväksyä. On myös todettu, todettu, että veroerilaisuudet eivät sovi yhteen vapaamarkkinoiden kanssa. Mutta tämä ei ole totta, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen maan tulisi voida päättää omasta veropolitiikkaansa, vaikkakin se tarkoittaisi kilpailua muiden maiden kanssa. Eli nyt ollaan äh, menossa kohti Euroopan Yhdysvaltoja, meidän poliittinen ryhmämme, eivätkä Euroopan kansalaiset tätä tahdo. Myös Euroopan unionin on vastattava toisenlaiseen haasteeseen. Kyse on eurooppalaisesta naapuruuspolitiikasta. Van Rompain mukaan tilanne Maghreb-maissa poikkeaa toisistaan. Libya ei ole Marokko, ei ole Egypti, tilan, demokraattinen tilanne maista, maasta toiseen vaihtelee suuresti ja meidän on perehdyttävä näihin jokaiseen tapaukseen omanaan. Myöskään meidän näkemyksemme Euroopassa eh, ei merkitse sitä, että me ryhtyisimme samanlaisiin toimenpiteisiin jokaisen maan osalta. On totta, että Euroopan unioni viime kädessä ei ole päässyt yksimielisyyteen. Kun Gaddafi nousee valtaan. Mitä komissio tulee tekemään? Jatkammeko me niin kuin mitään ei olisi tapahtunut vai ryhdymmekö me toimenpiteisiin? Se jää nähtäväksi. Euroopan unioni ei ole päässyt yksimielisyyteen Yhdysvaltojen invaasio Irakiin, Afganistaniin, nämä eivät voi olla esimerkkinä meille meidän täytyy kunnioittaa myöskin erilaisuutta. Mihinkään maahan ei voida pakottaa äh, samankaltaisia menettelyjä. Tästä syystä me olemme sitä mieltä, että meidän on pelastettava maiden itsemääräämisoikeus. Ehkä äh, meillä oli liian suuria odotuksia ja kylvimme liikaa odotuksia. Nyt sitten Japaniin. Nämä luonnonkatastrofit ja tämä kauhu, jota Japanin kansa joutuu nyt kärsimään, on osoittanut jälleen kerran luonnon mahdin. Minä elin vuosia maassa, joka kielsi luonnonvoimien olemassaolo. Meidän täytyy olla nöyrempiä ja meidän on tunnustettava, että me emme kykene voittamaan luontoa. Toisaalta taas on otettava huomioon että Euroopassa on 150 ydinvoimalaa, mutta myöskin geologista vakautta. Me emme saa käyttää Japanin tragediaa hyväksemme, jotta me ryhtyisimme populistisesti vastustamaan ydinvoimaa. Ei voida ajatella sitä, että puolustettaisiin turvanormeja Euroopassa eurooppalaisia turvanormeja. Meidän energiamme on puhdasta. Kiitos sitten vihreiden puolesta, rouva Rebecca Niin, kolme teemaa, jotta tässä puhumme. Japani, arabimaailma, Välimeren toisella puolella ja globaali talouskriisi. Näissä on kaikissa jotain yhteistä, koska ne osoittavat meille sen, että että politiikka on rajoittunut kansallisiin intresseihin, mikä ei ole oikea tapa. Me olemme tässä nyt Euroopan parlamentissa ja tämä on yhteisö, joka osoittaa vähän parempaa toimintatapaa. Tämä on tällainen ylikansallinen elin ja ylikansalliset haasteet ovat edessämme meidän täytyy näihin kauhistuttaviin asioihin ottaa kantaa, mitä Japanissa tapahtuu. Kukaan ei tietenkään voinut uskoa tällaiseen eri katastrofien kytkeytymiseen toisiinsa ja että näin kauheita asioita tapahtuisi. Tärkeää on kuitenkin tietää, että Japanissa jo vuosien ajan on ollut Nagasakin ja Hiroshiman pommien uhrit, olleet e, ja heillä oli tällainen onnettomuus, niin ei olisi toivonut, että juuri tämä kansa siviili ydinuhrinakin joutuu olemaan. Onko nyt sitten Tämä tilanne, tämä tilanne on sellainen, että Euroopan parlamentissa, Euroopassa meidän täytyy miettiä sitä, että jos samantyyppinen tilanne, jossa on erilaiset luonnon katastrofit kyseessä, niin ol, voiko ajatella, että ydinreaktoreita siinä tilanteessa voitaisiin hoitaa paremmin kuin Japanissa? Minä sanon, että ei. Ja minä en päädy siihen, että tehdään stressitestejä laitoksille, vaan minä sanon, että annetaan näiden katastrofien opettaa meille oikeat asiat. meidän pitää mm, käyttää sitä tekniikkaa, joka meillä on nyt käytössämme. Emme voi luopua ydinvoimasta yhtenä tai kahtena päivänä, vaan meidän pitäisi jatkaa näillä muilla raiteilla. Sitten haluaisin Libyastakin jotain sanoa. Giefershofta äh, on, oli aivan vihainen ja sen minä ymmärrän oikein hyvin. USA on laatinut 16 firmasta luettelon, jotka tulevat toteuttamaan, jotka eivät ole toteuttaneet, noudattaneet kauppasaartoa Libyaa kohtaan. Van Rompuy ja Barroso, teidän täytyy toteuttaa kauppasaarto. Oletteko aivan varma siitä, että eurooppalaiset, etteivät eurooppalaiset firmat vielä myyskentele Cardiffille tavaroita? Meidän täytyy tietää, miksi Euroopan unioni ei puutu tähän asiaan enemmän. Miksei tarkisteta ja miksemme järjestä lentokieltoaluetta näiden vallankumouksellisten turvaksi Libyassa. Järkevä e, ratkaisu tämä olisi. Minä olen lehdestä lukenut, että Saksan ulkoministeri neuvottelee Venäjän ja Kiinan kanssa siitä, että he haluavat estää lentokieltoalueen muodostamisen Libyaan. Tämä on kauhistuttavaa ja minä toivon, että e, ne virheet, mitä, mitä on jo tehty, kun emme ole Mubarakia vastaan, emme ollut Ben Aliakaan vastaan. Minä toivon, että tällainen, e, tai siis tällainen hän vain todis nyt voimistuu. Me olemme jälleen väärällä puolella. Arabimaailma ei koskaan unohda tätä Euroopan heikkoutta. Kiitos. Dziękuję pani przewodnicząca w imieniu. Kiitos. Ja nyt sitten ja herra Biski. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, minun puolueeni haluaa myöskin ilmaista osanottonsa katastrofin uhreille Japanissa. Uhrit ansaitsevat kaiken avun ilman mitään viivykkeitä tässä vaiheessa. Minun on valitettavasti kuitenkin lisättävä, että tässä ei ole kysymyksessä pelkästään luonnonkatastrofi, vaan tämä on ihmisen aiheuttama katastrofi. Tämä tuo silmiemme eteen kamalalla tavalla, minkälaisia hirviölaitteita me vielä rakennamme Euroopassakin yhä edelleen. Minä en puhu pelkästään ydinvoimalaitoksista, vaan minä puhun myös Euroopassa olevista ydinaseista. Sota kansaa vastaan Libyassa on toinen ihmisen aiheuttama katastrofi. Tämä saattaa äh, tukahtaa, tukahduttaa Eh, myöskin muut demokraattiset pyrkimykset jo eh, muissa alueen maissa. Meillä on ollut hyvin pitkäaikaista yhteistyötä korruptoituneen diktatorisen hallinnon kanssa. Olemme reaalipolitiikan, eh, ei ole reaalipolitiikan mukaista toimintaa. Meidän täytyy nyt saada tilaisuus takaisin pontevat sanktiot ne Euroopan unionilta, ne täytyy panna täytäntöön täytyy asekauppa ja ammuskauppa kieltää. Ei saa olla yhtään yksityistä, yksittäistä jäsenmaata, joka toimisi toisin. Kaikki yhteistyö Gaddafin hallinnon kanssa pitää lopettaa. Kaik- tärkeää mielestäni on se, se, että toimimme Arabiliiton kanssa ja Afrikan unionin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Se, mitä parlamentti on vaatinut, on, eh, on vaatinut eh, naapuruus- ja välimeren politiikan vahvistamista. Kun eh, meillä on kauppaa, niin me voimme edistää yhteistyötä ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että Eurooppa sanelee, miten pitäisi toisten toimia. Erityisesti tässä maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksessä Eurooppa tarvitsee uutta lähestymistapaa. Pitää antaa humanitaarista tukea. Kiitos. Ja sitten EFD-ryhmän puolesta Nigel Farage. Mr. Van Rompuy, I hope you'll resist... Herra Van Rompuy, mitä tulee herra Verhofstadtiin, niin hän piti sodan puolesta puheen. Toivottavasti vastustatte tätä, koska Euroopan unionilla ei ole mitään legitiimisyyttä eikä oikeutusta lähteä sotilastoimiin. Jos siihen lähdetään, niin se voi olla tietysti helppoa, mutta se, että pääseminen voi olla vaikeampaa ja se, että Libyään sekaannuttaisiin Libyan asiaan, niin siitä voisi tulla Vietnamin kaltainen kokous, kokemus, joten vastustakaa sitä. Olette aivan oikeassa sanoissanne, että se mitä Libyassa tapahtuu on todella väärin, mutta senhän tiesimme jo ennen tätä kapinaa. Viime vuonna hän julisti pyhän sodan jihadin Sveitsiä vastaan. Hän yritti kiristää Euroopan unionia. Hän sanoi, että antakaa minulle viisi miljoonaa euroa tai muussa tapauksessa lähetämme teille pakolaistu- siirtolaistulvan. Ja hän on mies, joka on saanut siis se mitä ette itse asiassa puhuneet, sanoneet, että tunnette herra Gaddafin, kävitte tapaamassa hänet jo joulukuussa. Muistatteko sen, koska siellä on hieno, tässä on hieno kuva, jossa te ja herra Gaddafi kättelette tai pidätte toinen toistanne kädestä kiinni ja näytätte tässä mahdollisimman onnelliselta. Ehkä hän on ryyppyka, vanha ryyppykaveri, en sitä voi tietää. Siis haluaisin kysyä, miksi haluatte tulla kuvatuksi herra Gaddafin kanssa. Ja saattaahan hyvinkin olla se, että sen jälkeen kun teidät nimitettiin eh, neuvoston puheenjohtajaksi ja teidän ja paronitar Rastonista tuli korkea ulkopolitiikan edustaja, niin kuten Wikileaks sanoi, niin olitte tosiaan onneton siksi, että teitä ei tunnustettu. Ja tässä teillä oli mahdollisuus sitten tulla valtionpäämiehen hyväksymäksi. En usko, että kun te tässä esiinnytte diktaattorin kanssa, oli mitenkään hyvä asia tai järkevä asia. Britannian työväenpuolueen hallitushan teki samanlaisen virheen. Jos ajatellaan kaikkea sitä kammottavaa, mitä Libyassa tapahtuu, haluaisin kysyä teiltä, hyväksyttekö, että tämä oli arvostelukyvyn puute, että te tulitte kuvatuksi Ghanafin kanssa, ja jos teette sen, niin voisitteko pyytää siitä anteeksi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Diane Dodds, NI-ryhmän puolesta. Uh, First of all, Mr. President, I would like to express my... Niin, ensin haluaisin eh, kertoa sympatiastani Japanin kansaa kohtaan, mitä maanjäristyksen uhreihin ja tsunamin uhreihin tulee. Aivan kuten monet muutkin tässä eh, salissa, me olemme nähneet järkyttäviä tuhokuvia ja on hyvin vaikea ymmärtää, minkälaista harmia ja haittaa ja mm, tälle kansalle on tästä koitunut. Nämä vahingot maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen eivät riittäneet, vaan tässä nyt sitten vielä on ydinsäteilyvaarakin. Tämä on kauhistuttava tilanne, sellainen, missä sanat eivät riitä kertomaan. Ja kaikki toimet tuiki tarpeellisia. Ydinhankkeet yhdistyneessä kun, kuningaskunnassa, niin siitä asiasta kuuli viime sunnuntaina, että vastuullinen ministeri sanoi, että nyt tutkitaan laitosten turvallisuutta sen perusteella, mitä on opittu Japanin ydinturmasta. No tämä on tärkeää, mutta meidän täytyy puhua kestävän energiatoimituksen puolesta tulevaisuuttamme varten. Tässä vaiheessa haluaisin myöskin ottaa esille Libyan tilanteen. Gaddafi on brutaali tyranni. Me tiedämme sen. Me olemme tienneet sen jo monta vuotta. Sillä tavalla, kun hän nyt tuhoaa omaa kansaansa, niin sehän näkyy siinä. Minä tulen Pohjois-Irlannista ja tulen alueelta, jolla on ollut 30 vuoden ajan ollut terroritekoja. Meillä on tuhansia viattomia ihmisiä, jotka ovat tämän terrorismin uhrina kuolleet. Pohjois-Irlannissa on ihmisiä, jotka ehkä kuuntelevat tätä keskustelua ja katsovat sitä, mitä, mitä Gaddafi tekee ja miten paha hallinto on. Tätä, tämähän on nyt mies, joka toimitti IRAlle aseita ja joka antoi mahdollisuuden tuhota viattomia ihmisiä. Ja nyt sitten me vääntelemme käsiämme ja kauhistelemme, miten hirvittävä mies hän on. Tämä on keskustelu, jota kävin parontar Ashtonin kanssa viime viikolla Strasbourgissa. Minä kysyin häneltä asiasta, mutta en saanut vastausta. Ja se, mitä kysyin, niin hän lupasi vastata minulle kirjallisesti. Sitten kun pääsin toimistooni, niin minulla oli heti vaalipiiristäni viesti – ja tämä vuonna 1987 oli eräs henkilö äh, appensa kanssa, mutta tämä appi tuhoutui pommi iskussa ja aviomies loukkaantui vakavasti. Ja nyt nämä ihmiset, hän nyt äh, sitten elää näiden vammojensa kanssa edelleenkin. Siis meillä on tällaista ollut hyvin pitkän aikaa. Meidän olisi pitänyt tehdä jotakin paljon paljon aikaisemmin. Ja minua hävettää sanoa, että me, meidän aikaisempi pääministerimme oli hänen kaverinsa siellä aavikolla. Tässä on tällaisia ilkeitä tyranneita kyseessä. Miten Gaddafin hallinto sitten on mitä ilmeisimminkin oikeusjuttu vireillä UK hallitusta vastaan asiasta, joka liittyy menetettyihin ihmishenkiin. Tätä pitäisi tukea, mutta Gaddafin jälkeinen hallinto, jos sellainen tulee, niin pitäisi ainakin Gaddafin, eh, Gaddafin varat jäädyttää käyttää perinnön korjaamiseen. Kiitos. Ja sitten puhujat ilman puhujalistaa. Kollega Maria David, minuutti. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Viime viikolla Brysselissä, Brysselissä ilmoitettiin paketista, haluaisin, jotta voitaisiin tällä tavalla saada vaje kurottua. Tiedättekö siis Portugalin hallitus haluaa esimerkiksi 700 000 ihmisen eh, eläkkeet jäädyttää ja miljoonan 900 000 ja 290 000 vammaiseläkettä saavan henkilön, jotka saavat pienen euromäärän 36,5 euroa kuukaudessa – Siis näitä rahamääriä ei edes inflaatiokorotuksiin tai inflaatiokorjauksena, jota tarkistaa. Olitteko tietoisia tästä Portugalin hallituksen toimesta? Ovatko Euroopan johtajat ja julkinen mielipide tietoisia tästä? Mitä pääministeri Sokratesiin tulee, niin hän on päättämässä hyvin tärkeästä asiasta, eli alvi vähen, no, laskee 23-6 prosenttiin. Sitten seuraava kollega. Thank you, Mr. Chairman. Well, I wanted to say exactly the words that have been expressed. Niin halusin eh, sanoa aivan samat sanat kuin Gifher Herr Eh, min, en vain voi sanoa sitä paremmin kuin hän jo teki, joten tuen häntä. Kiitos sitten Stephen Hughes. Thanks very much, President. Kiitos puhemies. Haluaisin esittää kysymyksen puheen, puheenjohtaja Van Rompuylle. Mitä tulee julkismenoihin? Millä voitte saada aikaan julkiset investoinnit tai uudelleen elvyttää ne, jos ajatellaan tätä pakettia, josta on tarkoitus päättää 25. maaliskuuta? Toivottavasti ette sano, että tiukemmalla taloudellisella toiminnalla, koska siht historia ei osoita, että tämä pätee. Esimerkiksi julkisinvestoinnit ovat laskeneet 3-2 prosenttiin, eli hyvin alhaiselle tasolle. Mitä tulee tähän ehdotettuun konsolidointiin, niin voimme nähdä, että julkiset investoinnit ehkä laskevat prosenttiin, joka on Euroopan talouden ja maailmantalouden kannalta hyvin, on katastrofi. Olemme hyvin kaukana silloin Yhdysvalloista ja millä tavalla voimme täyttää 2020 strategian tavoitteet ilman tätä investointia. Sitten kollega Brian Coley. Kiitos puhemies. Minä haluaisin neuvoston puheenjohtajalta kysyä ja myöskin komission puheenjohtajalta, että tämä eurosopimus – niin, täällä on kolme asiaa, jotka liittyvät tähän kilpailukykypakettiin, sopimukseen, joka nyt on eurosopimus. Kuinka me voimme nyt sitten saada tämän sopimaan kaikkiin euromaihin, että miten, miten tässä päästään parempaan kilpailukykyyn? No sitten on olemassa vielä sisämarkkinoilla esteitä, jotka estävät kilpailua ja jotka estävät sitä, että bisnes toimisi eri maissa. Sitten kolmas asia, mikä liittyy kehittymiseen, eh, yhteiseen verotukseen. Kaikki tietävät, että, että jos tällaiseen ryhdytään, niin se on veroharmonisoinnin ensimmäinen askel – Eh, miten sitten palkkakehitys ja tämä, eh, miten me saamme bisnesympäristön kilpailukykyiseksi. Minä haluaisin tietää, minkälainen oikeusperusta on, eh, on tälle konsolidoidulle veropohjalle. Puhemies keskeyttää kollega Landsbergis minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minun on sanottava Libyan draamasta ja Euroopasta, mitä tulee tähän kolmioon. Tripoli, Berliini, Moskova. Siis tässä tarvitaan uutta maailmanjärjestystä, joka tulee perustumaan pragmatismille, kylmälle sydämelle ja ahnaille taskuille. Gaddafin voitto olisi moraalinen katastrofi – ja sen jälkeen ei varmaan voida enää puhua demokratian kehittymisestä. Ja ainoa tapa on saada täysistunto esittämään hyvin vastalauseensa ja syyttämään neuvostoa ja Yhdysvaltoja, jotka ovat täysin kykenemättömiä saamaan hereille turvallisuusneuvoston ja sitten rouva Anna Gomez. Mr. President, uh, uh, solidarity with the Japanese means uh, uh, taking the lessons that they are so... Solidaarisuus Japanin kanssa merkitsee sitä, että meidän tulee tarkastaa uudelleen ydinvoimalamme ja oppia uh, tästä tilanteesta. Toimintaohjelman tulee sisältää ydintuhot, biologiset aseet, kemialliset aseet, aivan kuten viime joulukuussa teimme. Tämä nykyinen ohjelma on liian heikko. Tarvitaan myös, arvoisa puheenjohtaja, siinä hengessä, jossa aiemmat puhujat ilmaisivat kantansa Libyan osalta, meidän täytyy toimia siten, että saamme aikaan lentokieltoalueen ja myöskin ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa täytyy ryhtyä toimiin tukea YK :n turvallisuusneuvostoa. Jos me annamme Gaddafin valtaa, vallata lisää alaa, uusi naapuruuspolitiikka on huonompaa kuin aiempi. Ja lopuksi haluaisin todeta, että eurosopimus meidän täytyisi pyrkiä... Sen... Kiitos sitten rouva Ilda Kollega Mario Borghezio. Kollega Mario Borghezio. Grazie, Kiitoksia, puhemies. Olen täysin samaa mieltä niiden ponnistelujen kanssa. On puhuttu uudesta Marshall-avusta Euroopassa. Tarvitaan lisää toimia. Tulossa on valtavia muuttoliikkeitä. Tämä merkitsee myöskin ponnisteluja pienille ja keskisuurille yrityksille. Korruptiovastainen taistelu Pohjoisen Afrikan maissa – Euroopan veronmaksajilta on viety rahaa. Meidän täytyy muuttaa tätä politiikkaa. Me tarvitsemme uskottavaa eurooppalaista apu- ja tukipolitiikkaa, vakavasti otettavaa politiikkaa, kolmannen pilarin tulisi olla pienten ja keskisuurten yritysten puuttuminen, niiden auttaminen. Näin on toimittava näiden maiden osalta. Me emme tarvitse demagogiaa, vaan vakavasti otettavia toimia. Lampedusan osalta nyt muistetaan, eh, mitä Euroopassa tapahtuu, kun nämä Lampedusan tapahtumat. Edustaja Podimaat. Aivan kuten te tiedätte ja kuten, kuten täällä edustaja Svoboda äsken muistutti, viime viikolla parlamentti on lähettänyt poliittisen viestin tästä mm, transaktioasiasta. Ja haluaisin sanoa mietinnön edustajana, laatijana, että tämä meidän näkemyksemme sai kaikua neuvostosta ja tämä viittaus on ollut otettu mukaan päätöksiin. Puheenjohtaja Paroso meillä on meillä on hyvin vahva viesti parlamentista ja neuvostosta. Ja mitä nyt sitten komissio tekee näille kahdelle pyynnölle, erityisesti kun verotuksesta vastaava komissaari on hyvin avoimesti ja monen kertaan ilmaissut, että hän vastustaa transaktioveroa Euroopassa. Vielen Dank, Herr Präsident Michael Gala. Niin, tässä eh, hyödynnetään Euroopan eri puraisuutta Libyassa. Gaddafi on RTLssä eh, kiittänyt Saksaa siitä, että eh, että se ei tukenut YK päätöslauselmaa. Mitähän mitä te Van Rompuy tai Rova Ashton olette tehneet sen hyväksi, että nämä päätökset pannaan täytäntöön? jos, kun ihmisiä selvästikin pitää suojella. Ja sitten vielä viimeinen kohta. Näin oikeudellisesti pitäisi miettiä tässä turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Sitä ei ole otettu tosissaan. Mitä komissio sitten tekee, Barroso, sen eteen, että kun ihmiset pakenevat Libyasta rajojen yli, miten heitä autetaan? Jättimäisiä pakolaisleirejä syntyy ja mitä me teemme niille pakolaisille, jotka odottavat Maltalla ja Italiassa. Minun mielestäni täytyisi hyvin paljon valmistelutöitä tehdä. Macmillan Scott. Sitten kollega Macmillan Scott. President, I want to talk about Libya. Haluaisin puhua Libyasta, joka on mielestäni ihmisen tekemä katastrofi aivan naapurustossamme, kuten Hella Gaarler on sanonut, pakolaiset pakenevat Egyptiin – siksi, että poliittiset viestit Euroopan unionista ennen kaikkea ovat osoittaneet meidän ky- kykemättömyytemme. Viime viikon huippukokous tuotti asiakirjan demokratiakumppanuudesta. Tämä mielestäni oli tosiaan hyvin heikko ajantasaistus sille, mitä näin Kairossa kuukausi sitten. Ei se ole mikään demokratiakumppanuus, vaan demokratiaparodia. parodia Viime viikolla parlamentti hyvin valtavalla enemmistöllä äänesti päättäväisen toiminnan puolesta ja tunnusti opposition ja salli humanitaarisen avun ja strategisen avun samoin. Joten Guy Verhofstadt on täysin oikeassa nyt Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen niskoille jää tehtävä, koska YK on 2005 päätöslauselman mukaan niin sen velvollisuus on suojella Libyan kansaa. Sitten seuraava. Nikolaus Kontis. Nikolaus Kontis. Kiitoksia puhemies. Japanin kriisin tuloksena mehän emme tiedä, mikä todellinen vaikutus olema, tulee olemaan. Tuletteko te komissiossa tekemään jotain, tuletteko te muuttamaan asennettanne ydinaseisiin? En pelkästään viittaa nyt Euroopassa olemassa oleviin ydinvoimaloihin, vaan kokonaisstrategiaan, siihen, että rakennettaisiin Balkanin alueelle uusia ydinvoimaloita alueelle, jossa on myös jossa on myös seismistä liikehdintää. Olemme kuulleet nyt tulkintoja Junckerin toimesta ja myös muiden näkemyksiä. Nyt työntekijöiden työoikeuksia on heikennetty. Mitä me voimme tehdä Euroopan työllisyystilanteen parantamiseksi? Kiitos sitten jäsen Sari Volski panie przewodniczący! trzy krótkie pytania. kiitos. kolme lyhyttä kysymystä. ensiksi herra van rompuylle. mitä tulee toimettomuuden kustannuksille ja kuinka suuret nämä tulevat, jos teemme saman virheen kuin Balkanilla Libyan tapauksessa? Toinen kysymys sitten. Voisimmeko tutkia mahdollisuutta, että Arabian, Arabiliitto miettii? kehittisi tai käyttäisi omia äh, sotilaskoneitaan tällaisen lentokieltovyöhykkeen aikaansaamiseksi. Ja sitten toinen kysymys herra Van Rompoille. Mitä ei euroalueeseen kuuluvien julistukseen tulee, äh, niin äh, tapahtuuko tämä nyt vai ei? Tulevat tulevatko ne osallistumaan euroalueen kerhoon vai tulevatko he vanemaan täytäntöön sellaisen, mistä muut ovat tehneet päätöksen. Ja sitten herra Barroso, jos ajatellaan itäistä naapuruutta ja sitten muutoksia etelässä, aikooko komissio ehdottaa budjettia, jolla ENPItä voitaisiin lisätä? Ja sitten viimeinen puheenvuoro ilman puhujalistaa vielä Antonio Panzeri, minuutti. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta teille, että teillä on riittävästi poliittista kokemusta. Te ymmärrätte, että toimet, toimet ratkaisevat politiikassa. Siitä huolimatta Libyassa tätä ei ole ymmärretty. Huudetaan, että Gaddafin täytyy lähteä, mutta me huudamme tyhjään. Ei ole tietoisuutta siitä, että meidän toimintamme saisi aikaan jotain. Samanaikaisesti kuitenkin tuodaan esiin, että mikäli kapina on kannattavaa, niin siihen koko alueella voitaisiin ryhtyä. Me ikään kuin ruokimme turhaa toiveikkuutta. se seikka, että sanat eivät koskaan vastaa todellisuutta. Tärkeintä olisi nyt tuoda esiin, mitä voimme tehdä. Meillä on ongelmia, joihin meidän tulee tarttua eikä vastuuta voi asettaa muiden harteille. Minä haluaisin selkeitä vastauksia, mitä Eurooppa aikoo nyt tehdä. Yes, please, uh, uh, Watson. Kollega Watson, Graham Watson. Chairman. Uh... Puheenjohtaja, herra, puhemies, herra Van Rompuy, kirjoititte äh, 2010 neuvoston vuosikertomuksen alkuun, että vaikeina aikoina näkymättömät ja aliarvioidut voimat, jotka pitävät unionia yhdessä, tulevat päivän valoon. Kuinka paljon tätä päivän valoa näitte kokouksissa viime viikolla ja jos ei sitä ollut tarpeeksi, miten aiotte saada sitä aikaan? Yes, Mr. President Barroso. Sitten puheenjohtaja Barroso. Very much. Uh, I will respond to the questions that were directly addressed to me and to the competences of the European Commission. First regarding... Ja puhun myöskin Euroopan komission toimivallan puitteissa. Ensinnä transaktiovero, johon täällä on usean otteeseen viitattu ennen kuin parlamentin päätöslauselma hyväksyttiin, minä puolustin tätä transaktioveroa G10 puitteissa Euroopan unionin nimissä ja yhdessä Van Rompain kanssa olemme, me pyrimme etsimään liittolaisia tukemaan transaktioveron hyväksymistä. Äh, myöskin G10 puitteissa toimimme näin. Reaktio ei ollut kovinkaan hyvä. Meidän ehdotustamme ei hyväksytty mielellään. Monet maat vastustivat kannattivat sitä hyvin vahvasti. Osa näistä maista on meidän liittolaisiamme. Toiset maat vastustavat transaktioveroa maailmanlaajuisesti mutta olemme kuitenkin puolustaneet tätä asiaa jo ennen kuin parlamentti hyväksyi oman päätöslauselmansa, lauselmansa, joten olemme aina puolustaneet tätä asiaa, mutta meidän ehdotuksemme eivät edenneet. Komission ehdotus on seuraavanlainen. Olemme tehneet vaikutusarvioinnin, mitä tulee äh, pankkisektorin tarjoamiin eri vaihtoehtoihin. Tämän transaktioveron äh, puitteissa täytyisi olla myöskin äh, panostusta, kun puhumme taistelusta kriisiä vastaan. Eli me haluamme verottaa rahoitus transaktioita. Minä henkilökohtaisesti puollan tätä transaktioveroa, mutta asia on hyvin monimuotoinen ja hankala. Olemme laatineet nyt tämän toteutettavuussuunnitelman ja tulemme ilmaisemaan ja kertomaan teille sen lopputuloksista. On todettava seuraavaa. Kaikki ö, ö, veroihin liittyvä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia. Ja päätökset on tehtävä yksimielisesti. Komissio tekee konkreettisia ehdotuksia ja me luotamme siihen, että ne myöskin etenevät me, emme, me päätimme, että emme tee esitystä yhtiöverosta, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämä tulisi hyväksyä yksimielisesti, mutta tämänkaltaiset verot voisivat myöskin myötävaikuttaa myönteisesti sisämarkkinoihin. Meillä ei ole sisämarkkinoita, koska veroperusta poikkeaa maasta toiseen ja yritystenkin välillä. Yhdysvalloilla on omat sisämarkkinansa, koska niillä on yksi yhtenäinen veroaste ja varsinkin mitä tulee yritysverotukseen. Emme me ehdota mitään veroharmonisointia emme me halua harmonisoida esimerkiksi yhtiöveroa, mutta sisämarkkinoiden kannalta meillä pitäisi olla jonkinlainen yhteinen vahvistettu perusta, mutta jäsenvaltioiden tehtävänä on sitten hyväksyä tämä tai ei. Herra Stavisvolski totesi, että naapuruus, Eurooppa, puhui eurooppalaisesta naapuruusvälineestä. Me emme vielä voi tuoda ehdotuksiamme rahoitusnäkemysten osalta esiin, koska niistä päätetään vasta myöhemmässä vaiheessa. Komissio tulee kuitenkin korostamaan edelleen naapuruuspolitiikkaansa itäiseen Eurooppaan ja Välimeren eteläisiin osiin. Me puolustamme eh, itäisen Euroopan asiaa ja me tulemme vahvistamaan tätä sitoumustamme eh, eteläisen ja itäisen Euroopan maiden osalta. Minä en kommentoi henkilökohtaisia kommentteja, mutta tässä yhteydessä haluaisin mainita Libyan. Euroopan komissio artiklan seitsemän puitteissa on velvoitettu edustamaan Euroopan unionia ulkopoliittisissa kysymyksissä, paitsi niissä asioissa, jotka liittyvät ulko, ulkopolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan. En halua puuttua toimivaltuuksiin, jotka eivät kuulu minulle. Eli turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei kuulu meille. Teidän tulisi kääntyä Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten puoleen. On eräitä hallituksia, jotka ovat hyvin Eurooppa-mielisiä ja käyttävät tätä tilannetta hyväkseen ja hyökkäävät eurooppalaisia toimielimiä vastaan on voimattomuutta, koska on hallituksia, jotka eivät halua ottaa vastuutaan. Euroopan unioni ei ole voimaton ja impotentti. Te voitte kääntyä korkean edustajan puoleen, mutta silloin kun yhteisiä kantoja ei ole, niin eihän voi edustaa mitään yhteistä kantaa ja tätä haluaisin korostaa ja se on mielestäni hyvin tärkeä asia, koska te heikennätte nyt Eurooppaa. Eurooppa voi ottaa vastuunsa, mutta tarvitaan yksimielisiä päätöksiä. Ei voida syyttää Euroopan unionia ja turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä nämä asiat eivät kuulu Euroopan unioniin. Thank you, Mr. Kiitos sitten puheenjohtaja Van Rompuy. Sur la Libye, chers collègues, ce n'est pas parce que... Niin, Libyasta. En nyt puhe mitenkään tunteella ja intohimolla, mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi raivostunut siitä, mitä Libyassa tapahtuu. Kuitenkin minun mielestäni minun mielestäni on sillä tavalla, että Eurooppa ei on sellaisessa tilanteessa, että se ei voi toimia yksin. Euroopan täytyy toimia oikeusperustan pohjalta ja sillä tavalla, että alue tukee toimia. Jos ei tällaista oikeusperustaa ole ja jos ei tätä tukea saada tältä alueelta, niin me emme voi toimia. Aikaisemmin emme ole toimineet mitenkään systemaattisesti näin. No, tämä asia on työn alla ja sen kyllä teille voin vakuuttaa. Ja me teemme työtä sen eteen, että Euroopan unioni voisi antaa tämän tuen. Me tulemme kansainvälisen tuen eteen tekemään työtä, jotta saisimme tämän tilanteen päättymään Libyassa. Minulla, minä e, Eh, vaikka en puhu yksityiskohdista, niin se ei tarkoita sitä, että työtä ei tehtäisi. No niin, tämä, oli, tämä valokuva oli erässä virallisessa tilanteessa ja, ja siinä oli tällainen sirkustapahtuma, siellä oli muitakin sirkusnumeroissa, oli Afrikan unionin ihmisetkin mukana ja tämä oli sellainen vaihe. Sopimus on sovittu, hyväksytty 17 mm, hallituksen kesken tämä eurosopimus ja siellä oli kaikenlaisia koalioita, koalitioita joukossa. Hyvin laaja yhteisymmärrys eurosopimuksesta oli. Euro huippukokous ei vienyt kovin paljon aikaa. Me nimittäin saimme konsensussopimuksen syntymään ja haluan tätä korostaa kun näen mikä oli lähtötilanne ja kun näen, että näin konsensuaalinen sopimus syntyi muutaman viikon kuluttua, niin työtä, työ oli todella hyvin tehty. Näin minä sanon. E, me olemme tehneet yhteistyötä, minä en tietenkään itse ollut tästä yksin vastuussa. Eikä ole kysymyksessä vain tiukkuus tiukkuuden takia, vaan kaikki se, mitä me olemme tehneet talouden ohjausjärjestelmän eteen – ja tämän eh, sopimuksen eteen, niin siinä on pitkäaikainen työllisyys ja kilpailukyky mukana. Jos meillä ei ole tervettä julkista taloutta ja kilpailukykyä, niin ei meillä ole tulevaisuutta. Ja miten me säilytämme itsellemme tulevaisuuden? Virheitä on tehty menneisyydessä, niitä on tehty jäsenmaissa, yhteisiä virheitä on tehty Euroopan unionissa. Ja meidän surullinen tehtävämme on nyt sitten korjata näitä virheitä. En ole varma, että olemme nyt havainneet kaikkia näitä virheitä tässäkään täysistuntosalissa salissa silloin, kun niitä tehtiin. Mitä euroalueen laajentamiseen tulee, niin päätöksiä voidaan tehdä aivan milloin vaan. Silloin kun halutaan osallistua tähän koordinointiin ja sopimuksen täytäntöönpanoon. Siihen voidaan osallistua koska vaan. Euroalueen tulevaisuuden kokoisuudet, kokoukset ovat sellaisia, että 17 plus voi, voivat osallistua. Ei ole mitenkään epänormaalia siinä, että yhteisen valuutan maat kokoontuvat yhteen päättääkseen toimista vain omalle alueelleen Sehän on heidän valuuttansa ja tietenkin vastuu on suurempi näillä mailla kuin muilla. Nämähän ovat ne yhteisen valuutan maan maat. Nämä kuitenkin meillä on avoin euroalue ja sitten kun jatkossa on maita, jotka tulevat euroon mukaan, niin onhan aivan ymmärrettävää, että nämä maat osallistuvat myös talouden koordinointiin jo tässä vaiheessa. Nämä maat ovat aina tervetulleita 24.3., mutta sen jälkeenkin nämä maat ovat tervetulleita kokouksiin. Olen itse aivan vakuuttunut siitä, että tässä nyt ei ole viimeinen julkisen velan kriisivaihe menossa, mutta perjantaina on astuttu aimo askel eteenpäin. Me tarvitsemme yhteistyötä ja meille tulee toinen yhtä askel vielä eteemme ja silloin saamme tämän talouden ohjausjärjestelmän kuntoon, kun me hyväksymme komission kuusi ehdotusta. Kiitos. Tällä tavoin kokouksemme päättyy. Kiitos.